tunnusti, että tarvitaan maailmanlaajuinen ohjelma näiden asioiden edistämiseksi. Nyt neuvoston täytyy tehdä valinta. Kiitos. Seuraava puhuja on Lukaczewska. Yksi minuutti, olkaa. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Konkluzja z najnowszego raportu. Äh, kiitoksia, puhemies äh, Oxfamin hiljattaisen kertomuksen yhteenveto Davosin huippukokouksesta on melkoisen selvä. Maailman talous lepää suuresti naisten hyväksikäytön harteilla ja tämä toimii yhä huonommin ja huonommin, koska suurimman osan, kaksi kolmasosaa palkattomasta hoivatyöstä tekevät naiset siis äh, työtä ilman palkkaa, äh, joten ähm, palkatasa arvo vammaisten naisten rooli, naisten äh, tilanne työmarkkinoilla ähm, tai heidän vähyytensä siellä, köyhyys, ilmastonmuutoksen vaikutukset köyhyyteen ja naisten terveyspalvelut, nämä ovat niitä haasteita, joita tuo YK toimikunnan istunto tulee käsittelemään ja toivon, että tähän löytyy myöskin rakentavia ratkaisuja ja poliittisia sitoumuksia, joita tehdään. Kiitos. Marquez, one Seuraavaksi Leitao Marques, yksi minuutti. Kiitoksia. Tasa-arvoon liittyy valta. Valtaa ei ole koskaan annettu, vaan se on itselleen otettu. Kyse ei ole siitä, että tekisimme naisille palveluksen. Kyse on ihmisoikeuksista ja se on kaikkien intressien mukaista, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia. YKn pääsihteeri lausui viisaita sanoja ja hän piti tätä asiaa aina tärkeänä. Ei ainoastaan tämä, tätä nykyään, kun hän on toiminut tehtävässään. Mitkä ovat unionin prioriteetit? 25 vuotta sitten Pekingissä teksti hyväksyttiin. Me taistelemme naisten puolesta, joilla ei ole oikeuksia, jotka eivät saa äh, avioitua, jotka eivät saa opiskella, jotka eivät saa perustaa perhettä. Tästä on edelleenkin kyse näinä vuosina. Lisäksi väkivallan vastainen taistelu, myöskin äh, uudenlainen väkivallan muoto, eli internetin välityksellä tapahtuva väkivalta. Valitettavasti taas naiset ja tytöt ovat useimmiten väkivallan kohteena. Ja epätasa-arvo rehottaa nykyään ja tulevaisuudessakin, jos emme tee jotain. Esimerkiksi teknologisten ammattien osalta. Kyllä paljon on vielä tehtävää, mutta yhdessä olemme vahvempia. Kiitoksia. Kiitoksia. Pyytäisin uudelleen, että kunnioittaisitte puheaikoja. Seuraavaksi rouva Sakaropulu, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, Arvoisa ministeri, kuten tiedätte, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, jotta ihmiset olisivat tasa-arvoisia. Valitettavasti viime vuosina on nähty takaisku ja näiden oikeuksien kyseenalaistaminen koko maailmassa usein suurten eh, kansakuntien, kuten Yhdysvaltojen tuella, mutta Euroopan unioni menettää uskottavuuteen, jos ei se puhu yhdellä äänellä. Tämä tuli näkyviin YK-konferenssissa Nairobissa. Mielestäni oli shokeraavaa ja mahdotonta hyväksyä se, että kaksi jäsenmaata Puola ja Unkari menevät niiden leiriin, jotka asettavat naisten oikeudet kyseenalaisiksi. Arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, uusi sukupolvi ei ole koskaan ollut yhtä tietoinen naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta ja epäkohdista. Kaikkialla maailmassa, Chiilessä, Argentiinassa, Meksikossa, Espanjassa, Ranskassa, Belgiassa, kaikkialla tätä tapahtuu, sillä tämä sukupolvi ei enää siedä tätä epätasa-arvoa sitä tarkoitetaan, tasa, puhutaan tasa-arvon sukupolvesta ja he vaativat meiltä toimia. Kuulla, kuunnelkaamme näitä tyttöjä ja poikia, näitä naisia ja miehiä, jotka vaativat ihmisarvoista, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Se on sopusoinnussa Euroopan ja Euroopan arvojen kanssa. Me sitoudumme heidän tavoitteisiinsa. Kiitos. Mrs. Bruna. One minute and a half. Sitten Bruna, puolitoista minuuttia, alkaa. Merci. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kyseessä on se, että määritämme Euroopan unionin prioriteetit ää, naisten oikeuskysymyksissä. Me pyrimme tukemaan palkkatasa-arvoa, samaa palkkaa samasta ää, työstä, ää, vastustamaan ää, kyberahdistelua ja sukupuolielinten silpomista. Luonnollisesti me emme tule tätä karikatyyrimäistä päätöslauselmaa tukemaan. Se talloo eh, jäsenmaiden eh, itsemääräämisoikeuden päälle – ja täällä on tabu-kysymys, jota te ette halua käsitellä lainkaan, nimittäin radikaali islam ja sen vaikutus naisten oikeuksiin. Ranskassa meillä niminen nuori nainen joutui ahdisteluksi lukiossa ja sosiaalisessa mediassa kritisoi islamia tämän vuoksi. Hän sai satoja tuhansia väkivaltaisia viestejä, joissa häntä uhkailtiin tappamisella ja raiskaamisella hän on joutunut tämän jälkeen poliisisuojelun alle. Hän on joutunut myöskin vaihtamaan koulua muutama viikkoa myöhemmin. Tämä on symbolinen esimerkki siitä, minkälaista vaikutusta radikaali islam on aiheuttanut naisille ympäri Euroopan. Usein feministit ovat olleet täysin hiljaa tässä asiassa, joka ilmeisesti heille on jonkinlainen tabu. Me haluaisimme keskustella tästä teemasta täällä täysistunnossa, mutta keskustelusta kieltäydyttiin. On kuitenkin nyt korkea aika, että te suostuisitte käsittelemään sitä, kuinka radikaali islam vaikuttaa naisten elämään. Kiitoksia. Mrs. Riva Ichiner, one minute. Sitten Riva Ichiner, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen, arvoisa ministeri. Elämme hetkeä, jolloin monet oikeudet, joita pidimme jo taattuina, tulevat uudelleen kyseenalaistuksi tuiksi. Taantumuksellisten reaktioiden aalto pyyhkii ylitsemme ja yrittää jarruttaa kaiken edistyksen kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Tämä koskettaa erityisesti meitä naisia. 64 naisten asemaa käsittelevä toimikunnan kokous on loistava tilaisuus sille, että Eurooppa kansainvälisellä tasolla olisi tämän taistelun etulinjassa ja pitäisi lippua korkealla. Pekingin julistus on tärkeä tässä työssä mutta sen tavoitteet ovat toistaiseksi pelkkiä tavoitteita. Euroopan täytyy olla maailmalle hyvä työkalu, jotta voisimme jarruttaa tämän takaiskun, keskeyttää sen ja päästä jälleen edistymään naisten oikeuksissa. Istanbulin yleissopimuksen ö, ratifiointi on yhä neuvostossa jumissa ja sama koskee hallintoneuvostojen kiintiöhanketta. Me tarvitsemme näitä saavutuksia. Meidän on työskenneltävä niiden saavuttamiseksi. Kiitos. Sitten Rova Mazurek, yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, choć minęło 25 lat od Światowej konferencji. Paljon kiitoksia. 25 vuotta vuotta on kulunut Pekingin kokouksesta ja keskustelu on osoittanut, että paljon on vielä tehtävä, jos haluamme suojella naisia eri aloilla. Meidän täytyy vastata kysymykseen, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä täytyy vielä tehdä, jotta maailmanlaajuisesti naiset eivät törmäisivät vakivaltaan, epätasa-arvoon, syrjintään äiteinä tai muuten tai työmarkkinoilla. Ehkäpä Euroopan parlamentin pitäisi toimia kuten Puolan. Palkkakuilu on Euroopan tasoon verrattuna pienin ja myöskin yksi turvallisimmista maista asua. Me vastustamme aborttia perhesuunnitteluvälineenä välineenä me emme halua, että unioni rahoittaa aborttia puoltavia järjestöjä. Meidän täytyy pohtia, että mitä aiomme täällä parlamentissa tehdä suojellaksemme naisia kauttaaltaan ja taataksemme tasa-arvoa. Minä odotan aikataulutusta ja tarkempia selvityksiä suunnitelmista. Kiitoksia. One minute. Sitten Rova Fransen yksi minuutti, olkaa. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tasa-arvo ei tunne unionin rajoja. 25 vuotta sitten Pekingissä teksti hyväksyttiin ja naiset ja tytöt eivät edelleenkään voi nauttia kaikista mahdollisuuksista. Tasa-arvo ei ole vain ainoastaan, kyse vain ainoastaan pariteetista, vaan myöskin lasisen katon läpäisemisestä. Me tarvitsemme solidaarisuutta Olipa kyse pohjoisesta, etelästä, idästä tai lännestä. New Yorkissa meidän täytyy keskittyä myöskin juuri niihin naisiin, jotka ovat heikoimmassa asemassa, eli köyhät, sota, sodasta kärsivät naiset ja muut. Euroopan unionin pitää toimia edelläkävijänä ja puhua yhdellä äänellä, ja toivottavasti todellakin äänenemme kuuluu. Ja kuten Michel Obama totesi, jos on tehnyt työtä ja hyötyy siitä, niin on valmis palaamaan ja tarjoamaan näitä samaisia mahdollisuuksia myöskin muille. Kiitoksia. Sitten Moretti, yksi minuutti, olkaa hyvä. 25 vuotta on kuulunut siitä, kun Pekinissä tehtiin julistus tasa-arvon puolesta, mutta epätasa-arvoisuus on yhä ähm, olemassa oleva asia. Meillä on Euroopan unionissa kaksi maata, jotka eivät suo aborttioikeutta naisille äh, eivätkä ole ratifioineet Istanbulin sopimusta. Ähm, meillä äh, on 16 prosenttia keskimäärin matalampi palkka kuin miehillä ja ähm, usein naiset uhraavat äh, uransa hoivapalveluiden eteen. Nyt äh, kun YK on äh, toimikunnan istunto on tulossa, Äh, uskon, että Euroopan täytyy todeta, että me emme tällaista muuttumattomuutta enää suostu hyväksymään. Naisten äh, lisääntymisterveysoikeutta täytyy tunnustaa kaikkialla, mukaan lukien äh, ehkäisy, laillinen turvallinen abortti, terveyspalvelut ja koulutuskouluissa. kouluissa sukupuolten tasa-arvo myöskin vaikuttaa ilmastonmuutoshaasteeseen, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin vielä enemmän. On hienoa, että meillä on komission johdossa nainen. Kiitoksia. Andrue. Sitten rouva Andrue, yksi minuutti, olkaa hyvä. je préfère celui du réel. Que comptez-vous faire? Mitä aiotte tehdä paitsi naisten elämän parantamiseksi, myös naisten elämän hengen pelastamiseksi, sukupuolielinten silpominen, kaikenlaista kammottavaa väkivaltaa. Mistä te puhutte? Te olette vaatineet maahanmuuttaja maahanmuuttojärjestöjen lausuntoja naisten puolesta. Nuoret romanialaiset, afrikkalaiset prostituoidut tulevat, virtaavat tänne, koska teillä on tämä hieno vapaa liikkuvuus. Te olette antaneet kaupun, kadu, kadun lain olla ainoa laki. Minä en enää vaadi teiltä mitään feminismiä. Naiset ovat teille vain äänten kalastusvälikappale. Tämä sivilisaatio koostuu monenlaisista naisista. Muistakaa, mistä te olette itse tulleet. Mrs. Klotz, one minute. Sitten Rova Klock, olkaa hyvä. Your, mic, your microphone is not on. It's on? It's okay? Yes. E, panie przewodniczący, w swoim pytaniu... Kiitoksia puhemies. Suullisessa kysymyksessään edustaja Regner totesi, että 25 vuotta sen jälkeen, kun Pekingin julistus hyväksyttiin, naisten oikeudet eivät yhä ole täysin kunnioitettuja. Olen aivan samaa mieltä tässä. On naisia, joilla ei ole ähm, mahdollista käyttää ääntään, päästä tulevaisuudestaan. Ja ähm, meillä on ähm, tilanteita, jossa ähm, sosioekonominen asema liittyy naisten asemaan. Meillä on myöskin esimerkiksi sukupuolielinten silpomista. Oletteko kauhistuneita, kun kuulette näitä esimerkkejä? Se on aivan perusteltuja. Meillä on miljoonia syntymättömiä tyttöjä tyttöjä, joilta viedään abortin kautta häpeällisesti heidän oikeutensa taistella naisten oikeuksien puolesta. Heillä oli kuitenkin oikeus elää ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Yksikään mies tai ihminen ei voi tällaista päätöstä tehdä. Naisten oikeuksien pitäisi tukea kaikkia naisia ja on täyttä tekopyhättä puolustaa aborttioikeutta. Pikainen, one minute. Sitten Pietikäinen, yksi minuutti, olkaa. uh, Beijing Declaration with... Pekingin jälkeen naisten oikeuksia on parannettu, mutta takapakkiakin on tehty. Kansainvälisellä tasolla ei ole päästy eteenpäin, ei ole saatu naisia politiikkaan tai johtoasemiin muuta kuin kiintiöiden kautta. Ja tiedämme, että järjestöille ohjattuja rahavirtoja on pienennetty, joten mielenkiinnolla jään odottamaan komission aloitetta tasa-arvo-ohjelmaan liittyen. Ja toivottavasti toimimme edelläkävijänä naisten asemaa edistettäessä juuri näissä neuvotteluissa Eli meidän on tämä mitattava suorituksia, sukupuoliulottuvuus on otettava budjetoinnissa huomioon yhtä lailla kuin naisen asema politiikassa ja sitten Istanbulin yleissopimuksen hyväksymin ja toivottavasti myöskin rahoitustilanne paranee, eli että naisasioita ajavat järjestöt saavat enemmän rahaa käyttöönsä. Kiitoksia. Gracias, González, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen Pekingin julistus 25 vuotta myöhemmin on edelleen hyvä indikaattori sukupuolten tasa-arvon mittarina, mutta monetkaan näistä tavoitteista eivät ole vielä täyttyneet. Euroopan unionin prioriteetit tätä toimikunnan 64. istuntoa varten on hyvä tilaisuus, jotta voimme puolustaa ihan konkreettisella tasolla sukupuoli- ja lisääntymisterveysoikeuksia, erityisesti niiden naisten puolesta, jotka asuvat latinalaisessa Amerikassa – Latinalaisessa Amerikassa epätasa-arvo keskittyy naisiin, se on taloudellista, mutta koskee myös perusoikeuksia, fyysistä integriteettiä, seksuaalista ja sukupuolista vapautta ja lisääntymisterveyttä. Latinalainen Amerikka ja Karibian alue ovat alueita, joissa tehdään eniten salaisia abortteja. On kuusi valtiota, jotka eivät missään tapauksessa salli aborttia ja 21 maata vain, jos jos äidin henki on vaarassa. Meidän täytyy tukea sellaisia järjestöjä, jotka puolustavat vapaata ja turvallista aborttia ja ehkäisyn rooli on myös hyvin tärkeä ja ensisijainen. Kiitos. Our next speaker is Mrs. Estaras Ferragut. Seuraavaksi rouva Estaras Ferragut, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Nyt on 25. juhlavuosi Pekingin julistuksen, 25. juhlavuosi. Äh, tuo Pekingin kokous oli käänteen tekevä ja tämä oli visionaarinen julistus ja agenda, mutta muutokset ovat olleet erittäin turhauttavan hitaita. Ja nyt meidän täytyy arvioida tätä, tämän konferenssin tuloksia – Tällä hetkellä vielä palkkakuilu on olemassa, eläkekuilu, sitten on huonolaatuisia työpaikkoja, hyvin harvoja naisia, jotka ovat päättävissä asemissa, sukupuoliperusteinen väkivalta ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Siksi meidän täytyy YKssa maaliskuussa edustaa yhteistä kantaa, joka on myös kunnianhimoinen. Vuosi 2020 tulee olemaan ratkaisevan tärkeä. Meillä kaikilla on vastuu tästä. Emme voi jättää ketään syrjään. Tätä täytyy hoitaa paitsi kollektiivisella, myös yksilöllisellä tasolla. Mielestäni ympäri ympäristöllinen kestävyys on planeetalle tärkeää, mutta myös naisen oikeus on erittäin tärkeää yleisen kestävyyden kannalta. Kiitos. Sitten herra Polak yksi. Paljon kiitoksia puhemies. Naiset ovat ikään kuin yhteiskunnan reunalla. Nielen sosiaalinen ekonomiskei marginalisaatio, ale mnohým formám nerovnakého pristupu. Tämä syrjäytyminen on yksi ongelma, mutta yhtä lailla heillä on ongelmia saada terveydenhuoltopalveluita, koulutuspalveluita käyttöönsä, elinolosuhteet ovat huonot, mutta niistä ei hirveästi puhuta romaniyhteisössä. Naiset eivät yleensä saa samaa hoitoa sairaalassa kuin muut. Usein romaninaiset on heidän tietämättä sterilisoitu. Vuonna 2016 Slovakia on vaadittu perustamaan riippumaton taho, jossa näille sterilisoidulle naisille voitaisiin tarjota apua mutta vain yksi sai kipukorvauksia. Meidän täytyy pohtia sitä, että millä tavalla näitä naisia tuetaan, miten heihin suhtaudutaan, tarjotaanko heille riittävää suojelua. Meidän täytyy käsitellä heidän ongelmiaan. Kiitoksia. Sitten Rova Carvalho, yksi minuutti, olkaa hyvä. Minister, komissaria. Ei Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Tasa-arvo naisten ja miesten välillä on perusperiaate, joka on myöskin äh, mukana perussopimuksissamme ja perusoikeuskirjassa. Tämän pitäisi heijastua kaikessa Euroopan unionin toiminnassa, myöskin sen ulkoisissa toimissa ympäri maailman. On erittäin tärkeää, että tulevassa nais sitten asiaa, asemaa käsittelevän toimikunnan kokouksessa saamme eh, myönteisiä tuloksia. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan eh, naisia, tyttöjä ja tasa-arvoa. Me olemme kaikkein eh, suurempia kehitysavun antajia. Meidän täytyy olla tästä ylpeitä ja meidän täytyy myöskin olla etulinjassa naisten emansipaation alalla ja tukea koulutusmahdollisuuksia, työllisyysmahdollisuuksia Toivoisin, että kompromissi tulee olemaan kunnianhimoinen ja että saamme konkreettisia tuloksia aikaan äh, agendassa 2030 ja muutoinkin. Kiitoksia. HDI. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Chugdaru, yksi minuutti. Kiitoksia. Komission jäsen, toivon, että uudesta strategiasta tulee vallankumous ihmisoikeusten osalta, eikä ainoastaan Euroopassa meidän täytyy täydentää tätä muilla pakollisilla toimilla. Ja mielestäni tämä pitää toteuttaa eurooppalaiseksi direktiiviksi, mutta olen aika hämmästynyt siitä, että täällä on näin vähän jäseniä paikalla. Varsinkaan miehiä täällä ei juurikaan ole. Meidän pitää Euroopan tasolla löytää tähän ongelmaan ratkaisu. Ja haluaisin, että kaikilla on samat oikeudet, eli rohkaisen teitä tässä toiminnassa. Kiitos. Sardone. Edustaja Sardone, yksi minuutti. Grazie. Kiitoksia. Muutama kuukausi sitten Iranissa tuomittiin naisjuristi, joka puolusti naisten oikeuksia, jotka eivät halunneet pitää huivia, niin hän sai 30 vuoden vankeustuomion. Myös Euroopassa on tällaisia tapauksia omassa kaupungissani Milanossa. Viime vuonna 15-vuotias tyttö hakattiin kuoliaksi, koska hän ei halunnut pitää huntua. Ja sitten näin tyttö, joka oli raskaana, niin hänetkin tapettiin, koska hän ei halunnut pitää huntua. Ja Ranskassa oli kaksi naista, jotka hakattiin, koska he halusivat käyttää hou- lyhyitä housuja. Ja Euroopan parlamentissa nyt mietitään prioriteetteja. Tämä nyt on 64. YK on yleiskokous liittyen naisten tilanteeseen. Ja Euroopan pitää nyt lopettaa tämä tekopyhyys. Meidän pitää nähdä, että tietyt käytänteet ja käytöstoiminnot liittyvät yhteen tiettyyn kulttuuriin. Kiitos. Sitten Tomasic, yksi minuutti gospodine predsjedniče razina ravnopravnosti žena koja postoji u zapadnom. Eh, naisten asema länsimaailmassa ei ole valitettavasti kaikkialla sama. Euroopan unioni on pystynyt monilla foorumeilla, muun muassa YKssa, ajamaan eh, tasa-arvoa miehen, miesten ja naisten välillä. Tietyissä kulttuureissa naiset razmjerno visok. Näissä kulttuurissa naisten osuus on eh, oikeastaan eh, aika hyvä, mutta naiset naisten asema on kuitenkin monissa maissa sellainen, että meidän täytyy tehdä jotain siinä. Unionin, eh, unionin pääprioriteetit UK, YK kokouksessa on se, että toimimme elämän puolesta alusta pitäen ja, ja lasten abortit täytyy lopettaa. Näin valitettavasti tapahtuissa eräissä kulttuureissa. I now invite, uh... seuraavaksi valtiosihteeri Bernjac saa puhua neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, honorable members. Kiitoksia arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Euroopan unioni lähes tehty erittäin kunnianhimoisesti että naisten asema käsittelevä YK-toimikunnan 64 istuntoa. Tässä on tehty yhteistyötä hyvin avoimessa yhteistyössä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Me haluamme toiminta poliittisesti suuntautuneet julkilausumman. Kokonaistavoite EUlla on uudistaa kansainvälistä lainsäädäntöä sukupuolten tasa-arvosta ja ottaa mukaan kaikki ihmisoikeudet niin naisille kuin lapsillekin kaikissa ympäristöissä. Me voimme saada asioita aikaiseksi. Jokaisella toimielimellä on tähdellinen roolinsa ja neuvosto, voin ylpeänä sanoa, on aktiivisesti osallistunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa ja maailmalla. Me odotamme innolla jatkuvaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksissä. Ja haluan, että pidämme tämän tärkeän asiakokonaisuuden korkealla Euroopan unionin asialistalla. Kiitos. Kiitoksia valtiosihteeri. Keskustelu päättyy tähän. Olen saanut kaksi päätöslausuma-esitystä yhteisen esityksen SNDltä, vihreiltä Renewltä, Guelta ja kansanpuolueelta ja sitten yhden ECRltä. Äänestys toimitetaan huomenna. Sitten ilmoitusasia, ennen kuin jatkamme. EPP ja ID ovat ilmoittaneet puhemiehelle päätöksistä, jotka liittyvät nimityksiin valiokunnissa ja valtuuskunnissa – Nämä nimitykset liitetään tänäisen istunnon pöytäkirjaan ja ne astuvat voimaan tämän ilmoituksen jälkeen. Seuraavaksi esityslistalla on Metsolan mietintö False and Authentic Difference Online-järjestelmä. Voitte käyttää sinistä korttia ja pyytää puheenvuoromenettelyssä ilman puhujalistaa myöskin sähköisesti. Ja muistakaa myöskin, että sinisen kortin kysymyksiä voi esittää ainoastaan sen jälkeen, kun poliittisten ryhmien edustajat ovat pitäneet puheenvuoronsa. Ensimmäisen puheenvuoron saa esittelijä Metsola. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puhemies. Tie on ollut erittäin pitkä, kun olemme tavoitelleet sitä, missä nyt vihdoin olemme. Asiakirjassa korostetaan eh, Schengen-alueen turvallisuutta. Se on alue, jossa valitsee vapaa liikkuvuus ilman sisäisiä rajatarkastuksia. Tämä uusi lainsäädäntö tarttuu tähän ongelmaan varmistamalla vahvistetun yhteistyön jäsenvaltioiden välillä ja kumppanuusvaltioiden kanssa, kun halutaan puuttua ja tähän tartutaan tällä False and Authentic Documents Online-järjestelmällä, kun halutaan turvata ulkorajojemme turvallisuus. Me tiedämme, että ainut tapa, jolla me voimme edelleen hyötyä Schengen-alueen hyödyistä, on se, että kansalaiset luottavat ulkorajojen hallintaan. Tämä, on äärimmäisen, tämä väline on äärimmäisen tähtevä, äh, tähdellinen tässä, kun ajatellaan rajaturvallisuutta ja rikollisuuden torjuntaa. Näihin liittyvä laki on uusi väline, jolla voidaan myös puuttua näihin väärinnettyihin asiakirjoihin. Tässä ei tulla nyt tuhlaamaan aikaa. Apua saadaan Frontexilta, joka tulee olemaan vastuussa tiedon jaosta, tiedonvaihdosta kaikkien osallistuvien valtioiden kanssa. Ja tässä selvennetään Frontexin roolia, sen osuutta tässä järjestelmässä – ja tietoja tulee olemaan enemmän kuin mitä niitä tällä hetkellä on. Me tarvitsemme yhdenmukaisuutta johdonmukaisuutta tietojen tasolla FADO-järjestelmässä. Ja kaikkien tietojen tulee tulla keskitetysti järjestelmään. FADO-järjestelmä ja kaikissa jäsenvaltioissa täytyy panna täytäntöön. Ja, ja Frontex tulee myös tarkastelemaan sitä, millä tavalla tehokkaasti puututaan väärennöksiin. Tietysti tässä on tehty kaikki mahdollinen sen eteen, että henkilötietosuoja on Euroopan unionin lainsäädännön mukaista. Tämän kaiken pitäisi nyt johtaa parempaan turvallisuuteen ja tiukempaan turvallisuuteen myös. Ja tässä pystytään erityisesti ulkorajoilla torjumaan vääriä asiakirjoja, niiden käyttöä. Tässä on, ovat tärkeässä asemassa myös Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot, joilla, jotka ovat lähellä yhteisiä ulkorajojamme. Tämä saattaa näyttää aika tekniseltä järjestelmältä, mutta me olemme varmaankin yhtä mieltä siitä, että tämä on se järjestelmä, jota tarvitaan ö, uuden järjestelmän täydentämiseksi niin, että voimme suojella rajojamme. Ö, vastuita tämän asetuksen alla tullaan laajentamaan. Tässä on Frontexin erityisvastuut lueteltu ja on varmistettu, että Frontexin ja jäsenvaltioiden tapa käsitellä henkilötietoja on Euroopan unionin lainsäädännön mukaista ja myös varmistetaan se, että Euroopan parlamentilla tulee olemaan FADO-järjestelmästä enemmän sananvaltaa. Haluaisin lopuksi kiittää vielä Suomea ja Kroatiaa puheenjohtajavaltiona samoin kuin kollegoja erittäin rakentavasta ja kollegiaalisesta lähestymistavasta. Odotan innolla keskustelua täällä täysistunnossa Kiitoksia. Thank you, Madam Rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Ja seuraavaksi sitten komission jäsen Dalli, olkaa hyvä. Thank you. On... Kiitoksia, jäsenet. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ja meidän kansalaisillemme turvallisuus on yksi suurimpia huolenaiheita, ja niin siinä asiassa täytyy tehdä jotain. Turvallisuus ja vapaus kulkevat käsikädessä. Meidän täytyy luoda turvallinen alue kaikille eurooppalaisille. Turvallisuus on väistämätöntä, jotta voi nauttia oikeuksistaan, työskennellä, opiskella, ja se on myös välttämätöntä talouden kannalta. Jokainen eurooppalainen omaa yksilöllisen oikeuden saada elää turvassa. 2019 barometri osoitti kyberturvallisuudesta että kaksi kolmasosaa vastaajista ovat huolissaan siitä, että joutuu identiteettivarkauden kohteeksi ja uhriksi. Lisäksi hyvin toimiva Schengenin alue, jossa on vapaa liikkuvuus, vaatii yhteistä politiikkaa EUn ulkorajoilla. Meidän täytyy tehokkaasti tarkkailla ja valvoa henkilöitä, jotka kulkevat ulkorajojen yli eh, eh, meidän kaikkien eduksi tarve tiukentaa sisä, sitä, turvallisuuttamme ja ulkorajoja on johtanut siihen, että hyväksyttiin useita lainsäädäntölakeja, kuten esimerkiksi tällainen matkustus- ja autorisointijärjestelmä, jossa asetus yhteiskäyttöisyydestä EUn tietojärjestelmien kesken ja uusi Euroopan raja- ja merivalvontajärjestö. Tänään meillä on uusi esimerkki, joka on uusi. On kysymys tästä online-järjestelmästä, joka koskee väärennettyjä autenttisia asiakirjoja. Ja tässä on, tun, täytyy tunnustaa, eri, eritellä toisistaan aidot ja väärennetyt asiakirjat. Neuvosto ja parlamentti te saavat kiitoksen tästä rakentavasta yhteistyöstä, josta saatiin tämä kompromissi aikaa, jossa on todellista lisäarvoa Uusi FADO-järjestelmä on todella hyödyllinen rajavartioistolle silloin, kun tehdään rajatarkastuksia. Se antaa tietoa jäsenvaltioiden viranomaisille uusista väärennysmenetelmistä, uusista aidoista asiakirjoista, jotka ovat liikenteessä. Siinä on, se on tuhansia kuvauksia autenttisista asiakirjoista, satoja kuvauksia väärennetyistä asiakirjoista, joihin kuuluu usi, yli 30 mukana olevaa valtiota ja yli 108 valtiota kansainvälisissä järjestöissä Tämä auttaa havaitsemaan äh, identiteettivarkauksia, joiden tarkoituksena on äh, vaikuttaa maahanmuuttoon. Lopullinen poliittinen sopimus haluaa äh, tämän FADO-järjestelmän kunnollisen tunt- tu- toimimisen siirtämällä sen hallintoa Euroopan, Euroopan rajavartiosta ja verivartiosta virastoille. Turvallisuus on suuri huoli. Ja tässä odotetaan, että EU toimittaa tuloksia, koska jokaisella kansalaisella on oikeus tuntea ja olla suojettu. uhkien kasvaminen tulee järjestäytyneestä rikollisuudesta, terrorismista ja huumemarkkinoista. Ne ovat myrkkyä meidän yhteiskunnallimme. Tästä syystä komissio on ilmoittanut uudesta turvallisuusstrategiasta tämän vuoden toiselle neljännekselle ja osana tätä strategiaa sisäisessä turvallisuudessa me keskitymme kolmeen prioriteettiin. Järjestäytynyt rikollisuus, joka sisältää huumeet, aseet, korruption, ihmiskaupan, terrorismi ja radikalisoituminen ja rikosten vastustaminen aikakautena. vahvat, vahvat raja, rajat ovat kuitenkin tärkeitä meidän unionillemme ja se on raja, keskeinen elementti tässä uudessa sopimuksessa, joka, jossa määritellään poliittiset suuntaviivat, jotka komission puheenjohtaja von der Leyen esitti on kysymys kaiken tämän uuden tietojärjestelmän täytäntöönpanosta. Se on keskeinen tekijä meidän kattavassa lähestymistavassa me suhteessa maahanmuuttoon, jossa keskitytään sekä ulkorajoihin että turvallisuuteen ja yhtä lailla myös vahvaan ja kestävään sisäisiin menettelytapoihin. Me kehitämme juridiikkaa ja, ja me minä kiitän edelleenkin saamastani tuosta teiltä ja odotan jännityksellä tätä keskustelua. Kiitos. Thank you very much. We follow. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Euroopan kansanpuolue. Edustaja Radev, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, väärennetyt asiakirjat vaarantavat Schengen-alueen turvallisuuden. Meillähän ei ole sisärajoja. Väärennettyjä asiakirjoja käyttävät usein kolmansien maiden kansalaiset, jotka etsivät parempaa elämää Euroopasta. Tällaiset asiakirjat saattavat maksaa jopa 5 6 000 euroa. Ja nämä väärennökset lisäävät järjestäytynyttä liikollisuutta ja terrorismia. Ja ne liittyvät myöskin ihmiskauppaan, asekauppaan, ja varastettujen autojen kauppaan. Aidot matkustusasiakirjat usein myönnetään väärennettyjen henkilöasiakirjojen pohjalta ja tämä heikentää turvallisuuttamme. Siksi meidän täytyy parantaa matkustusasiakirjojen turvallisuutta ja identiteettihallinnointi-infrastruktuureita. Viranomaisten välistä sen yhteen työhön täytyy liittyä muutakin kuin pelkästään lainvalvonta. Pitää yhdistää näiden asiakirjojen myöntäminen ja kansainväliset järjestöt. Ja pyytäisin, että tuette tätä ehdotusta integroida FADO-järjestelmä eurooppalaiseen raja, val, rajavalvontajärjestelmään. Näin saadaan sen uudistuspäätöksen. Lopez Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lopet Aguilar. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen Dali. Euroopan unionin jäsenvaltioilla on velvollisuus ja oikeus valvoa, ketkä pääsevät Schengenin vapaan liikkuvuuden alueelle. Tämä on totta, mutta väärennettyjen asiakirjojen su- suurentuva määrä ja varastetut henkilötiedot ovat suuri ongelma – ja tämähän voi johtaa sitten rikollisuuteen, rahanpesuun ja jopa terrorismiin. Euroopan parlamentilla, onko sillä jotain sananvaltaa? Kyllä. Mehän tässä juuri sitä teemme. Me tuemme sellaista välinettä, jolla voidaan ö, tallentaa, vaihtaa ja todentaa väärinnettyjä asiakirjoja ja tällä tavalla torjua petoksia. Me teemme yhteistyötä tässä Frontexin kanssa, sitä on vahvistettu. Tämä hyväksyttiin vuonna 2019 niin, että nyt tämä virasto on vastuullinen vaihtamaan näitä tietoja kaikkien eri toimijoiden kanssa niin, että voidaan todentaa vapaasta liikkuvuudesta Schengen-alueella nauttivien henkilöiden todellinen henkilöllisyys. Meidän vaatimuksemme on aina se, että tämän täytyy olla yhteen sopiva henkilötietosuojalainsäädännön perusoikeuksien ja Euroopan, Euroopan unionin perusarvojen kanssa. Mutta meidän täytyy todellakin torjua sitä epävarmuutta, joka liittyy henkilöihin, jotka liikkuvat Schengen-alueellamme kaikin mahdollisin teknologisin välinein ja juridisin takuin. Ja tämän vuoksi tämän koko järjestelmän täytyy olla täysin yhteen toimiva ja siinä täytyy täysin kunnioittaa perusoikeuksia. Kiitoksia. On behalf of the Renew Europe Group. Sitten Renew-ryhmästä Tudorakem. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. <clears throat> Aloittaisin kiittämällä ensin esittelijää Rova Metsolaa hänen tekemästään työstä uutena parlamentaarikkona täällä. E, olen nyt hänen johtajuutensa tässä oli oleellista substanssista. Meillä on tämä asiakirja-asia on tullut ajankohtaiseksi semminkin, kun matkustajia on valtava määrä ja kiirettä on. Ja asiakirjoja käytetään myös väärennettyinä. Ja, ja, sitten, ja väärennystekniikan kehittäminen on suuri haaste meille. FADO-järjestelmä on ollut käytössä jonkin aikaa jo <clears throat> ja mitä nyt tehdään, se on hyvin tärkeää, että se saadaan hallitusten väliseltä tasolta eteenpäin, että, että annetaan yhteisiä välineitä, jotka me päätimme viime vuonna. Tämä lisää vastuuta ja myös tämän parlamentin valvontamahdollisuuksia. Ja me pystymme sitten seuraamaan datan kerää, keräämistä. Meidän täytyy käsitellä näiden keskeisten asioiden kanssa silloin, kun neuvotellaan tästä paketista, ja olen varma, että, että datan, rajo, data täytyy rajoittaa vain tiettyihin <clears throat> osiin. Me otimme käyttöön myös tietyt säännöt tietokantaan pääsemisen osalta – ja me olemme selvittäneet, mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia ja voivat päästä käyttämään näitä tietoja. <clears throat> Ja olemme ilmoittaneet tästä myös komissiolle. Kom, nyt, komissio täytyy nyt toimittaa tämä tieto parlamentille. Ja tämä äh, teksti äh, vahvistaa tätä yhteistä äh, linjaa ja se lisää turvallisuutta meidän rajoillamme ja tehostaa sitä. Siksi rohkaisen kollegoita tukemaan tätä tekstiä. Kiitos. On behalf of the identity... Sitten ID-ryhmästä Tardino. Grazie, presidente. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Metsolaa hänen tekemästään työstä. Viime vuonna on huomattavasti ollut enemmän väärennettyjä asiakirjoja Schengen-alueella. Tässä on esimerkiksi väärennetty alkuperäisiä asiakirjoja ja tällä tavalla me voimme hallinnoida näitä aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja FADO-järjestelmässä. Meidän täytyy suojella kansalaisten turvallisuutta ja siksi meidän pitää torjua näitä väärennettyjä asiakirjoja, joita esiintyy hyvin paljon. Näitä asiakirjoja voidaan käyttää esimerkiksi rahanpesuun, terrorismiin, mutta erityisesti laittomaan maahanmuuttoon. Usein näitä asiakirjoja käyttävät turvapaikanhakijat Euroopassa. Ja tämä on toiminta, jota emme voi hyväksyä ja meidän täytyy lopettaa se. Poliisi ja Poliisilla ja tulliviranomaisilla pitäisi olla tietokanta, jotta pystytään nopeasti havaitsemaan väärennetyt asiakirjat ja voidaan torjua tehokkaasti näitä ilmiöitä. Siksi tuemme tätä ehdotusta, mutta kuitenkin meidän täytyy uudistaa Frontex-asetusta. Ja meidän täytyy muistaa, että FADON pitää olla käytössä siihen, että torjutaan näitä petoksia jäsenvaltioissa. Kiitos. On behalf of the group of the Green. Seuraavaksi vihreistä edustaja Brickmont. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Kiitoksia teille hyvästä yhteistyöstä tämän asiakokonaisuuden osalta. Tämähän oli hyvinkin tekninen aihe, mutta tässä tarvitaan joitakin poliittisia arvioita, jotta voidaan ymmärtää näitä haasteita, mitä tässä on. Frontexille todellakin täytyy antaa tämän tietokannan hoitotehtäväkseen. Tämä on hyvä väline. Mm laitonta maahanmuuttoa ja väärennettyjä asiakirjoja vastaan. Tässä saatiin aikaiseksi takuu niin, että myös kolmannet maat, kumppanimaat voivat päästä rajallisestikin tähän tietokantaan. Meidän mielestämme oli Meille oli tärkeää, että henkilöiden tunnistaminen FADO-asiakirjojen pohjalta ei ole mahdollista. Tämähän saavutettuinkin. Kiitoksia. On behalf of the European Conservative... Sitten ECR-ryhmästä edustaja Buxade Vialba. Gracias, president. Kiitoksia, puhemies. Vuosittain havaitaan tuhansia väärennettyjä asiakirjoja Euroopan rajoilla. Vuonna 2018 Frontexin mukaan havaittiin 7000 ulkomaista ihmistä, jotka esittivät väärennettyjä matka-asiakirjoja saapuessaan Eurooppaan. On erilaisia väännösmetodeita. Ja tämä on väline, jota voidaan käyttää esimerkiksi rahanpesuun, terrorismiin. Ja tällä tavalla voi myöskin laittomasti päästä EUn alueelle. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on suojella rajojamme ja valvoa maahanmuuttoa. Se on tärkeää kansalaistemme turvallisuuden kannalta. Tämä FADO-ohjelma hyödyntää Frontexin kokemuksia. Meidän pitää nopeasti vaihtaa tietoja. Jäsenvaltioiden pitää kehittää myöskin parempia järjestelmiä, mitä tulee rikosten syytteeseen asettamiseen. Ryhmämme on nyt huolissaan tästä, miten ulkomaalaiset laittomasti saapuvat Euroopan – ja me äänestämme tänään tämän puolesta ja kehotamme muitakin tekemään samoin. On behalf of the group of the European... Ja sitten GUE-ryhmästä edustaja Rego. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Tässä kannattaa muistaa se, että eh, Euroopan fasismin vuosina tuhannet ihmiset olivat, heidän oli pakko käyttää väärennettyjä matkustusasiakirjoja paetaakseen. Tässä nyt on tapahtunut paljon teknistä kehitystä, jotta voidaan ymmärtää tällaisten asiakirjojen merkitys. Tämä FADO-järjestelmä linnake Euroopassa johtaa siihen, että tuhannet ihmiset joutuvat käyttämään näitä väärennettyjä asiakirjoja. Geneven sopimuksessa sanotaan, että ne henkilöt, joiden on pakko paeta, voivat käyttää väärennettyjä matkustusasiakirjoja. Tässä te Eurooppa-linnakkeesta tehdään vain järkyttävä maastakarkotusväline. Meidän täytyy puolustaa humanitaarisia viisumeja, laillista maahantuloa ja myös tätä ajatusta ilmastopakolaisista. Thank you. That concludes, uh, the... Kiitoksia. Siinä olivat poliittisten ryhmien edustajat. Ja tästä lähtien voitte esittää sinisen kortin kysymyksiä. Seuraavaksi edustaja Lenars. Olkaa hyvä. Ja, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Väärennetyt asiakirjat ovat rikolliselle tapa pysyä näkymättöminä. Ja Frontex on tutkinut näitä ja 7000 ihmistä havaittiin Schengen-alueella. Ja tämä on huolestuttavaa, koska väärennettyjä asiakirjoja käytetään ja se vaarantaa turvallisuutemme. Ja siksi on tärkeää, että poliisi ja rajavartioviranomaiset tarkistavat muiden kolmansien valtioiden asiakirjojen aitouden. Meidän täytyy saada tietoa näistä asiakirjoista lisää ulkomailta ja meidän täytyy kaikkialla tunnistaa näitä väärennettyjä asiakirjoja. Ja tässä on mukana jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa. Tiedon pitää aina olla päivitettyä ja tiedon pitää olla saatavissa ympäri vuorokauden kaikille viranomaisille. Ja uusi järjestelmä on erittäin tervetullut järjestelmä ja se on erittäin tervetullut. Mitä tulee turvallisuuteen, niin yhdessä olemme vahvempia ja haluaisin onnitella Metsola erinomaisesta työstä hänen kollegoidensa kanssa ja odottelemme nyt järjestelmää, joka todellakin toimii näissä asioissa. Kiitos. Mrs. Kinichi, one Edustaja Kinichi, puolitoista minuuttia. Gra- Kiitoksia, puhemies. Väärennettyjen asiakirjojen torjuminen Schengen-alueella on nyt painopistealue EU:ssa, kun ajatellaan yhteistyötä viranomaisten välillä ja kun torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Mutta jotta voimme olla tehokkaita, meidän täytyy jatkuvasti vaihtaa tietoja. Sitä ei voida tehdä ainoastaan EU-maiden välillä, vaan meidän täytyy myöskin saada tietoa kolmansista maista ja esimerkiksi lentoyhtiöistä, jotka voivat vaikuttaa FARI-järjestelmän toimintaan. Europolin tutkimus on osoittanut, että väärennettyjä asiakirjoja on käytetty paljon rikollispiireissä ja niiden kautta tehdään sitten muita rikoksia, kuten ihmiskauppaa, ihmissalakuljetusta tai jopa terroristiskujen valmistelua. Siksi on tarpeen ryhtyä toisinkin toimiin ulkorajoilla. Pidämme hyvänä sitä, että asetuksessa Tämä hallinnointi tämän järjestelmän osalta on annettu Frontexille ja näin sitten voidaan saattaa päätöksen Frontexin uudistaminen. Mutta meidän täytyy vielä varmistaa, että asetusta pannaan kunnolla täytäntöön, jotta voimme noudattaa näitä hyväksyttyjä sääntöjä. Ja haluaisin kiittää Metsolaa hänen tekemästään työstä ja toivon, että tämä sääntö saa parlamentin laajan tuen. Kiitos. Mr. Seuraavaksi edustaja Prokacin yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Tämä asia on tekninen luonteeltaan, mutta tässä on myös kaksi muuta asiaa, jotka ovat poliittisia ja jotka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin väärennetyt asiakirjat ovat uhka meille kaikille ja yhteistyö jäsenvaltioiden välillä FADO-järjestelmässä on selkeä menestys. Eli tässä tapauksessa enemmän Eurooppaa tarkoittaa sitä, että pystymme toimimaan paremmin. No sitten toinen poliittinen asia on kielteisempi ja se liittyy näihin tietojen määritelmiin ja rajoituksiin. Mitä tulee henkilötietojen saatavuuden rajoittamiseen, niin tässä on mennyt tilaisuus sivusuun jotta voitaisiin kunnolla torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa. Jälleen kerran vasemmisto Euroopan parlamentissa on osoittanut, että se ei oikein ole todellisuuden tasalla. Mr. Zdechovski. Edustaja Zdechowski, yksi minuutti. Děkuji, pane eh, místo za udělení. Kiitoksia puhemies ja eh, kiitoksia varapuheenjohtaja, varapuhemies tästä puheenvuorosta, komissaari, arvoisa esittelijä, minä kiitän tästä hyvästä työstä. Vuonna 2015 olin Kreikan ja pohjois välisellä rajalla ja näin siellä 55 erilaista syyrialaista passia, mutta mikään niistä ei ollut aito ja sitä täytyy painottaa tässäkin. Monet ihmiset ovat <clears throat> tulleet EU-hun väärillä passeilla, siksi tämä tietokanta onkin niin tärkeä, vaikkakin se on, siinä on kysymys teknisistä normista, mutta on tärkeää, että, e-, että Euroopan unioni suojaa ihmisiä, niitä, jotka matkustavat tänne väärillä asiakirjoilla. On tärkeää olla myös yhteistyössä <clears throat> jotta sitten päästäisiin äh, näihin väärennettyihin asiakirjapapereihin, paperiin, äh, päästäisiin niihin käsiksi. Ne liittyvät myös varastettuihin ajoneuvoihin. On tärkeää, että tämä tietokanta työskentelee toimii ja että kaikki äh, jäsenvaltiot voivat käyttää tätä tietokantaa ja huolehtia sitten turvallisesta tulevaisuudesta Euroopassa. One minute. Edustaja Jaki, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni... Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Asiakirjojen väärentäminen on usein ensimmäinen vaihe järjestäytyneessä rikollisuudessa, rahanpesussa ja muissa moderneissa rikollisuuden muodoissa, mm, varsinkin mafiatyyppisissä rikoksissa. Nyt oli todella korkea aika harmonisoida meidän ponnistelujamme ja todella torjua näitä väärennettyjä asiakirjoja. Tämän vuoksi meidän pitäisi olla todella tyytyväisiä siihen, että tämä fado ohjelmajärjestelmä järjestelmä on ö, luotu. Olen erittäin iloinen, että Frontex on se taho, joka vastaa tämän, tästä järjestelmästä, koska virastolla on paljon kokemusta turvallisuuden varmistamisesta Euroopassa. Lopuksi haluaisin vielä kiittää esittelijä erittäin hyvästä työstä. Mr. Sokol, one minute. Edustaja Sokol, yksi minuutti. Gospodine podpredsjedniče. Kao što smo danas čuli, pitanje sigurnosti... Kiitoksia, puhemies. Kuten me olemme kuulleet, turvallisuus on yksi tärkeimmistä Euroopan kansalaisille. Meillä on paljon uhkia, jotka, joita on meidän ympärillämme, järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi ja muita rikoksia. Siinä mielessä asiakirjojen väärentäminen on suuri uhka. Se mahdollistaa myös ihmisille, jotka käyttävät väärää identiteettiä, että pääsevät tänne EU-hun ja järjest- voivat järjestää tällä terroristisia itkuja, iskuja. Niinpä <clears throat> tämä järjestelmä on oikein hyvä. Se mahdollistaa tietojen vaihdon ja antaa meille myös esimerkkejä erilaisista väärennystavoista ja asia asiakirjoista. Tämä on juuri oikea vastaus siihen kysymykseen, jossa halutaan suurempaa turvallisuutta eurooppalaisille. Minä tuen tätä turvallisuutta Schengen-alueella ja, <clears throat> ja toivottavasti minunkin maani pääsee pikapuoliin Schengenin alueelle. Ja kiitän esittelijäämme ja vetoan myös, että tätä työtä jatkoa, jatketaan. Sitten Glava, kaksi Čestitam na početku kolegici. Kiitoksia. Odlično određenom poslu. E, pozdrav. Haluaisin onnitella Metsola erinomaisesta työstä ja haluaisin kiittää komission jäsentä. Vuonna 2019 noin 14 000 ihmistä saapui EU-hun laittomasti Balkanin kautta ja myöskin Kroatin kautta. Meillä on 2600 väärennettyä asiakirjaa havaittu rajoillamme. Ja tämä on 60 prosenttia enemmän kuin aikaisempana vuonna. Teknologia on yhä kehittyneempää, joten meillä pitää olla paljon tehokkaampaa yhteistyötä. Meidän täytyy rajoittaa laitonta maahanmuutto ulkorajoja ja meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä ja käyttää uusinta teknologiaa. Ja jäsenvaltioiden täytyy muistaa ihmisoikeuskysymykset. Ja lopuksi vielä korostaisin, että Kroatian puheenjohtajakauden painopistealue on se, että Eurooppa suojelee kansalaisia ja tässä turvallisuus on avainsana, eli emme halua, että tässä nyt leikitään eurooppalaisten turvallisuuden kanssa. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Olemme aikataulusta jäljessä, joten en nyt pysty antamaan puheenvuoroa kaikille, jotka ovat sitä pyytäneet. Mutta varmistan, että jokaisen poliittisen ryhmän edustajat saavat yhden puheenvuoron. Ensimmäisenä Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Sigur că e un subiect foarte important. Kiitoksia, puhemies, rouva komission jäsen on erittäin hyvä, että meillä on tämä mietintö FADO-järjestelmästä. Mutta ne henkilöt, jotka väärentävät asiakirjoja, heillä on tarkoituksena tehdä rikoksia, terrorismia tai jotain muuta. Järjestelmää täytyy parantaa.